Dear Vice President, Excellencies. Hyvä varapresidentti, hyvät ystävät. Minulle on suuri kunnia saada toivottaa Joseph Biden Yhdysvaltain 47. varapresidentti tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Varapresidentti Biden on ollut avainhenkilö Yhdysvaltojen politiikassa ja myös kollegoiden ystävä jo monta vuotta. Hänet valittiin senaattiin 1972 ja hän silloin oli yhden nuorimman senaattorin alaisena. Hänet valittiin kuusi kertaa ennen kuin hänestä tuli, siis senaattiin ennen kuin hänestä tuli varapresidentti marraskuussa 2008. Entinen senaatin ulkosuhteiden komitean ja oikeusasioiden komitean puheenjohtaja. Ja nyt hän, tätä hänet tunnetaan avomielisyydestään ja, ja joskus hän on tuonut esille asioita, jotka eivät ole olleet kovinkaan suosittuja – hän johtaa mielipidettä, ei seuraa muiden. Ja tänä päivänä hän on pukumassa, puhumassa Euroopan parlamenttiin tällä hyvin tärkeällä hetkellä. Haluan kiittää teitä vielä kerran hyvin lämpimästä vastaanotosta ja, ja viime viikon hyvin hedelmällisistä keskusteluista Washingtonissa. Hyvät kollegat, tämän päivän moninapaisessa maailmassa USAn ja EUn pitää tehdä yhteistyötä globaalin vakauden ja hyvinvoinnin jakautumisen johdosta. Varapresidentin käynti Euroopan unionissa tänään osoittaa tätä sitoumusta. Ilman tällaista kumppanuutta samanarvoisina partnereina EU ja USA eivät voi löytää kestäviä vastauksia haasteisiin, energiakriisi, ilmastonmuutos, talouskriisi ja niin edelleen, jotka kaikki vielä tänä päivänä ovat asialistalla ja ihmisoikeudet, vapaakauppa ja globaali hallinto ovat tärkeitä. Hyvät kollegat, 25 vuotta sitten lähes päivälleen presidentti Ronald Reagan oli puhumassa Euroopan parlamentissa 8. toukokuuta 1985. Ja se oli ainut kerta siihen mennessä, kun Yhdysvaltojen presidentti on puhunut Euroopan kansojen demokraattisesti valituille edustajille. Ja teidän läsnäolonne tänään tässä salissa, hyvä varapresidentti, on dialogin uudistumisen symboli meidän kahden välillä. Euroopassa on uusi perustamissopimus, joka on hyvin tärkeä Euroopan unionille ja joka antaa meille Euroopan parlamentille uutta voimaa, uutta valtaa ja mahdollisuuksia toimia, joka on kaikille eurooppalaisille hyvin tärkeää. Yhdysvalloissa Obaman, presidentti Obaman vuoden toimivallan jälkeen on nyt sitten tai kauden jälkeen on nyt uutta toivoa. Ja teidän puheenne ajoitus ei voisi sattua parempaan hetkeen. Hyvä varapresidentti, on suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tänään Euroopan parlamenttiin. Olkaa hyvä. Teidän puheenvuoro. Mr. President. Thank you. Hyvä puhemies. Kiitoksia näistä tervetulosanoista. Oli miellyttävää, että kävitte Washingtonissa ja Valkoisessa talossa. Ja minulle on suuri kunnia ja lisää myös etuoikeus saada olla puhumassa näin arvostetussa toimielimessä. Olen itse ollut parlamentissa, jossa oli vain 435 jäsentä. Tämä on vielä suurempi kunnia. Muistan, miten äh, presidentti Reagan puhui täällä paikalla vuonna 1985 ja siteeraisin irlantilaista runoilija Yatesia, joka puhui omasta Irlannistaan vuonna 60, jossa hän totesi, että kaikki on muuttunut, muuttunut täysin. Hirvittävä kauneus on syntynyt. Paljon on muuttunutkin vuodesta 1985. Paljon on muuttunut ja hirvittävä kauneus on syntynyt. Kuten jo tiedätte, hyvät naiset ja herrat, minulla on ilahduttavalla täällä Brysselissä uudelleen jo toista kertaa varapresidenttinä. Ja kuten todennäköisesti tiedätte, jotkut Yhdysvaltain poliitikot ja lehtimiehet viittaavat Washington DC:hin vapaa-maailman pääkaupunkina – mutta minusta vaikuttaa kyllä siltä, että tässä hienossa kaupungissa, jossa on tuhannen vuoden historia ja joka on Belgian pääkaupunki, Euroopan unionin ja Naton pääkaupunki, tämälläkin kaupungilla on oikeus tuohon titteliin. Lainsäätäjänä yli 36 vuoden ajan omassa parlamentissamme Minulla on erityisen suuri kunnia saada olla puhumassa täällä Euroopan parlamentissa. Presidentti Obama ja minä olimme ensimmäinen kilpailupari viimeisen 50 vuoden aikana Yhdysvalloissa, joka pääsi lainsäädäntöelimestämme valkoiseen taloon. Ja näin ollen olemme molemmat tulleet tähän uuteen työhömme arvostaen syvästi sitä työtä, jonka te täällä teette Euroopan demokratian ytimessä. Yhdessä aiempien kongressin kollegoideni kanssa te ja me edustamme yli 800 miljoonaa ihmistä. Miettikääpä sitä hetken. Kaksi vaaleilla valittua eh, elintä, jotka vastaavat melkein kahdeksasosa maapallon väestön lainsäädännöstä. Se on kyllä todella hieno asia. Nyt Lissabonin sopimuksen puitteissa teillä on yhä enemmän vastuuta ja toimivaltaa ja lisää vaikutusvaltaa. Meidän mielestämme se on erittäin hyvä asia. Se on hyvä asia siitä syystä, että Yhdysvallat tarvitsee vahvaa liittolaista, jotta voimme pureutua tämän vuosituhannen ongelmiin. Hyvin monet ovat samoja ja hyvin monet erilaisia ongelmia kuin viime vuosisadalla. Aivan yksinkertaisesti sanottuna Obaman Bidenin hallinnolla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tarvittaisi vahvaa tukea Euroopan unionista. Meidän mielestämme on aivan oleellista Yhdysvaltain vauraudelle ja pitkän aikavälin turvallisuudelle. Eli älkää epäröikö sitä, älkää epäilkö sitä hetkeäkään. Kun olin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana kaikkien vuosien ajan minulla oli tilaisuus tavata useita eurooppalaisia lainsäätäjiä, mukaan lukien jotkut teistä, jotka ovat täällä huoneessa tänäänkin. Arvostan siis kaikkien noiden vuosien jälkeen sitä, miten tärkeä askel on ollut rakentaa ainoa monikansallinen parlamentti maailmassa, joka on valittu yleisin ja yhtäläisin vaalein. Niin paljon on muuttunut ja olen ilahtunut siitä, että transatlanttisen vuoropuhelun avulla lainsäätäjät rakentavat hyvää äh, suhdetta Yhdysvaltain kongressiin. Ja toivon, että Washingtonin viime kuussa avattu virasto myö vielä parantaa näitä suhteita. Hyvät edustajat, 65 vuotta sitten 200 kilometriä täältä etelään natsijohtajat allekirjoittavat antautumisen, joka päätti toisen maailmansodan Euroopassa. Seuraavana päivänä Juhlat alkoivat Piccadilly Circusilla ja Times Squarella ja kansanjoukot hurrasivat Champs-Élysées ja kaikkialla liittolaisten alueella. Täällä Brysselissä pidettiin Jumalanpalvelus, jossa laulettiin Belgian, Yhdysvaltojen ja Britannian kansallislauluja. Tuona ilon päivänä 8.5.1945 tämä manner oli raunioina sitä oli kahteen kertaan, äh, olivat sodat raunioittaneet. Tuona hetkenä rauhanomainen, yhtenäinen Eurooppa. Euroopan parlamentti tuntui ehkäpä täysin mielikuvitukselliselta. Siitä huolimatta kansalaistanne tahdon avulla ja Jean-André Spakin, Robert Schumannin, Jean Monnetin kaltaisten valtionpäämiesten visioiden avulla ja presidentti Lyndon Johnsonin visioiden avulla on päästy tähän tilanteeseen. Täällä te nyt olette. Se, mikä alkoi yksinkertaisena pienenä sopimuksena joidenkin valtioiden välillä, jonka avulla haluttiin luoda yhtenäismarkkinat, on kasvanut nyt taloudelliseksi ja poliittiseksi voimanpesäksi, joka vie eteenpäin vapaata ajattelua ja vapaata yrittäjyyttä. Eurooppa, joka on ei niinkään paikka, vaan pikemminkin idea, ajatus. Ja minä uskon tähän ajatukseen, kuten myöskin presidentti Obama. Uskon, että paremmassa maailmassa, paremmassa Euroopassa se on jo saanut tuloksia aikaiseksi. Eurooppa, jossa kaikki eri jäsenvaltiot voivat hyötyä siitä, että neuvotellaan taloussopimuksesta ja taistellaan ympäristön tilan huononemista vastaan yhteisten arvojen avulla, jossa on poliittiset ja yhteiset arvot, joita meilläkin minun maassani on. Eurooppa, joka on kokonainen, joka on vapaa ja joka elää rauhan aikaa. As President Obama Kuten presidentti Obama sanoi Prahassa noin vuosi sitten, vahva Eurooppa muodostaa myös vahvan kumppanin Yhdysvalloille ja me tarvitsemme vahvoja kumppaneita. Siitä syystä teemme kaikkemme, jotta voimme tukea tätä erittäin tärkeää hankettanne, sillä viimeiset 65 vuotta ovat osoittaneet, että kun amerikkalaiset ja eurooppalaiset kohdistavat toimensa yhteisiin tavoitteisiin, ei ole sellaisia esteitä, minkä yli me emme pääsisi. Yhdessä meillä oli Marshallin suunnitelma, olemme jälleenrakentaneet Euroopan ja ehkäpä tehneet kaikkein suurimmat investoinnit ihmiskunnan historiassa. Olemme rakentaneet yhdessä kaikkein kestävimmät turvallisuusrakenteet Naton, poliittisen rakenteen, joka on sitonut Euroopan ja Yhdysvallat lä- läheiseen yhteyteen viime vuosikymmenen aikana. Olemme myös yhdessä luoneet maailman suurimman taloussuhteen, joka kattaa noin 40 prosenttia globaalista taloudesta. Se on aivan ennen näkömätön vaurauden luoja ja teknologisen innovaation luoja. Yhdessä me tarjoamme toivoa ja uskoa niille, jotka joutuvat kärsimään humanitaarisista katastrofeista vaikka missä, Länsi-Balkanin alueelta Kongoon, käynnissä olevaan työhön Haitilla. Niille, jotka vielä kaikista näistä saavutuksista huolimatta edelleen kyseenalaistavat transatlanttisten suhteiden aseman tai minun maan niin minun maani suhteen yhtenäisen Eurooppaan, minun vastaukseni on tämä, vaikka Yhdysvallat ja kaikki ne valtiot, joita te esittävät, eivät jakaisi yhteisiä arvoja ja yhteistä kulttuuriperintöä. Meidän globaalit intressimme pelkästään sitovat meidät yhteen. Minun maani ja Euroopan välinen suhde on tänä päivänä niin vahva ja tärkeä meille kuin se on ikinä ollut. Tämä vuosisata on avannut uusia haasteita ne ovat erittäin tärkeitä ja yhdessä me voimme vastata niihin. Yksitellen ne ovat vaikeita haasteita ja meille syntyy erimielisyyksiä, mutta me vastaamme niihin yhdessä. Ilmastonmuutos, yksi kaikkein suurimmista uhista, joka meidän planeetallamme on. Sen suhteen Yhdysvallat ja Eurooppa työskentelevät yhteistyössä. Ja pääasialliset taloudet, suuret taloudet ovat tarjoamassa tähän globaalia ratkaisua. Me astuimme suuren askeleen eteenpäin myös Kööpenhaminassa. Nyt meidän täytyy viedä eteenpäin ja tehdä nämä päästöleikkaukset ja vaatia sitä rahoitusta ja avoimuutta, jota tuossa sopimuksessa on. Meidän täytyy myös auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia öö, maita aivan arktisilta alueilta Tyynenvaltameren saarille asti. Lisäksi Afganistanin ja Pakistanin alueella meidän täytyy työskentellä yhdessä, pyrkiä purkamaan Talibanin toimintaa ja voittamaan Al-Qaida. Ja kouluttaa Afganistanin armeija niin, että se voi vihdoin suojella omia kansalaisiaan jotta voimme rakentaa Afganistanin hallintokapasiteettia. Yhdysvallat, Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ottavat käyttöön huomattavia taloudellisia ja siviiliresursseja. Samalla kun säilytetään tämä tärkeä tehtävä, sehän ei aina suinkaan ole ollut suosittua, mutta tiedämme, että se on asia, joka on aivan välttämätön. Johtajina tämä on meille tärkeää, jotta me saamme aikaiseksi yhteisen turvallisuuden, mutta uskopa minua, kun totean, että olen ollut poliitikko, joka on ollut vaaleissa mukana viimeisen 38 vuoden ajan. Ei se mitään helppoa ole, voin todeta, että ei se ole yhtään sen suositumpaa minun maassani kuin yhdessäkään teidän maassanne. Ja juuri tästä syystä myös Yhdysvallat ja Eurooppa seisovat rintarinnan estämässä Irania saamasta haltuunsa ydinaseita. Se olisi kehityskulku, joka uhkaisi sen kansalaisia ja naapureita, mukaan lukien jotkut läheisimmistä liittolaisistamme yhdessä. Meillä, me olemme ennennäkemättömällä tiellä Äh, yhdessä Iranin johtajien kanssa. Toisin kuin jotkut skeptikot ovat ajatelleet, presidentti tarkoitti sitä, mitä hän sanoi. Me olemme valmiita auttamaan kaikkia niitä henkilöitä, jotka vain avaavat nyrkkinsä. Me olemme valmiita olemaan Iranin kanssa, valmiita toimimaan Iranin kanssa vastavuoroisen kunnioittamisen pohjalta liittolaisten kanssa olemme tehneet selväksi Iranin johtajille, millä tavalla voimme ryhtyä rakentamaan kansainvälistä yhteisöä, mukaan lukien se, että tarjotaan pääsy aiempiin äh, uranin käyttömahdollisuuksiin. Mutta kuten maailma on nyt nähnyt, Iranin johto on kääntänyt selkänsä näin meidän puolentuksemme ja on jälleen uhkailut alueellisella epävakaudella. Totean tämän aivan suoraan. Iranin ydinaseohjelma rikkoo sen velvollisuuksia ähm, aseiden, asesulkusopimuksen suhteen. Ja eikö olisi ironista, nyt kun rautaisiripusta on päästy ja yhteiset uhat ovat vähentyneet supervaltojen välillä, että uusi asekilpailu alkaisi, kilpavarustelu alkaisi jossain kaikkein maailman epävakaimmissa kohdissa. Ja lapsemme, lapsenlapsemme ja näiden jälkeläiset joutuisivat pelkäämään. Lisäksi Iranin johtajisto hyväksyy terroristijärjestöt ja tukee niitä. Ja tuo tuki jatkuu. Se jatkuu myöskin ehdotta. Se jatkuvasti vainoaa niitä ihmisiä, jotka rauhanomaisesti osoittavat mieltään kadulla ja vaativat oikeutta. Se pettää kansalaisensa sen suhteen, mitä hallitukset ovat velkaa kansalaisilleen – Iranin pitää liittyä uudelleen vastuullisten valtioiden joukkoon, tai sitten se saa maksaa seurauksista ja joutuu yhä eristäytyneemmäksi. Tämä uhka, joka siihen kohdistuu, ja uhka, joka meihin kohdistuu Iranin puolelta, me olemme sitoutuneet toimimaan yhdessä liittolaistemme kanssa. Ja me olemme luvanneet siirtyä pois ohjushyökkäyksistä, jotka suuntautuvat tälle mantereelle. Tässä yhteydessä työskentelemme yhteistyössä myös Naton kanssa. Se sisältää energiaturvallisuuden ja tietoteknisen turvallisuuden. Me tuemme Naton ja EUn välistä läheistä yhteistyötä. Viime vuonna Yhdysvallat ja Eurooppa toimi nopeasti ja päättäväisesti silloin, kun maailmantilanne oli erittäin synkkä talouskriisin vuoksi. Ja kun näin teimme, yhteisesti autoimme estämään sen, mitä ehdotettiin eh, tapahtuvaksi, eli täydellistä maailmantalouden sortumista. Tänä päivänä presidentti Obama ja minä seuraamme hyvin tarkkaan Kreikan talouskriisiä ja sitä, millä tavalla Euroopan unioni ponnistelee sen ratkaisemiseksi. Me kannatamme sitä tukipakettia, jota Euroopan unioni ehdottaa yhdessä IMFn kanssa. Ja tuemme sitä suoraan ja IMFn kautta, kun te pelastatte Kreikan. Nämä esimerkit ja hyvin monet muut ovat sellaisia, jotka näyttävät, miksi Eurooppa ei pelkästään ole ainoastaan suurin talouskumppanimme, vaan suurin liittolaisemme. Ihmisemme tulivat koolle yli 60 vuosikymmentä sitten rakentaaksemme, rakentaakseen uusia instituutioita, jotta voitaisiin välttää se, mitä tapahtui 1900-luvun puolivälissä. Nämä instituutiot ovat olleet todellinen menestystarina, mutta nyt meidän täytyy ryhtyä katselemaan uuden vuosisadan haasteita, joihin viittasin tässä puheeni alussa. Maailma on muuttunut. Maailma on muuttunut täysin. Hirvittävä kauneus on syntynyt. Ehkäpä kaikkein vaikein uhka, joka meillä edessämme tänä päivänä, on se, joka kohdistuu meidän omiin kansalaisimme ääriliikkeiden taholta, varsinkin jos nuo ääriliikkeet saavat käsinsä joukkotuhoaseita. Tällä vitsauksella ei ole mitään rajoja kunnioittavaa vaikutusta, riippumatta siitä, miten vahva tai vauras järjestäytynyt taho voi ollakaan, ei se silti pääse tästä uhasta eroon. Sitä voidaan rajoittaa menestyksellisesti vain silloin, jos meillä on yhteiset tavoitteet. Ja juuri tähän meidän täytyy pyrkiä. Uusi toimivalta, jonka Lissabonin sopimus myöntää tälle parlamentille, on antanut teille suuremman vallan toimia vastuullisesti. Yhdysvaltain hallitus ja tämä parlamentti ovat ponnistelleet sen suhteen, millä tavalla ne voivat parhaiten suojella kansalaisiaan, kuitenkaan luopumatta niistä perusoikeuksista, joille kaikki yhteiskuntamme rakentuvat. Olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy ja me voimme suojella kansalaisiamme ja säilyttää vapautemme. Obaman virkaanastuisten jälkeen olemme yhdessä noudattaneet niitä velvoitteita, joita perustuslakimme asettaa, jotta saisimme aikaiseksi vielä täydellisemmän unionin. Yksi ensimmäisistä toimistamme tähän pääsemiseksi oli niiden kuulustelutoimenpiteiden lakkauttaminen, josta ei saanut hyviä tuloksia, joita emme voineet jatkaa hyvällä omalla tunnolla me vaadimme Guantanamon vankilan sulkemista. Siitähän oli tullut epäoikeuden, epäoikeudenmukaisuuden ja terroristien kohtelun symboli. Ja me pidämme hyvänä sitä tukea, jonka monet teistä ovat meille ilmaisseet tässä toiminnassa. Me teimme näin, koska te kuten te, presidentti Obama ja minä, emme voi hyväksyä sitä valintaa, joka pitää tehdä turvallisuuden ja ideaalien välillä. Me uskomme, että meidän periaatteemme säilyttämällä voimme vain vahvistua ja niitä riskeeraamalla itse asiassa emme pysty laajalta rintamalta taistelemaan terrorismia vastaan. Tarkoituksena on muuttaa meidän arvojamme. Tarkoituksena on muuttaa toimintaamme kahdeksan päivää syyskuun 11. hyökkäysten jälkeen kerroin yliopisto-opiskelijoille, että he eivät voi sallia sitä, että samanlainen tragedia muuttaa tai päättää meidän elämäntapamme, koska tällä tavalla terroristithan halusivatkin äh, tämän tavoitteen, he olivat asettaneet itselleen. Ja kerroin heille, että amerikkalaiset eivät voi toimia yksin. Ja nämä sanat eivät pitäneet paikkansa pelkästään silloin, vaan ne ovat, olivat tosia silloin ja edelleen tänä päivänä. Minun ei varmasti teille kannata kertoa Euroopan ylpeistä perinteistä siitä, miten suojelette ihmisten yksilöllisyyttä ja yksilön vapautta ja ihmiskunnan integriteettiä. Me kutsumme niitä sellaisiksi oikeuksiksi, joita ei voida keneltäkään pois ottaa. Ne lukevat myös meidän perustuslaissamme. Ja meidän sitoumuksemme yksityisyyden suojaan on yhtä syvä kuin täällä teillä. Meidän perustuslakimme neljäs kohta suojelee yksilöitä miltään etsinnältä, joka on kohtuutonta, tai takavarikoilta ja yksi hyvin suosittu juristi kutsui tätä oikeudeksi saada olla yksin. Korkein oikeus Yhdysvalloissa on tehnyt selväksi sen, että yksityisyyden suoja on perustuslain suojaama oikeus, perusoikeus. Ja kuten EU:ssa, myös meidän korkein oikeutemme on kuvannut tätä oikeutta henkilökohtaisen äh, rikkomattomuuden oikeudeksi. Sitten henkilökohtaisella tasolla minä olen jo 36 vuotta urallani puolustanut yksityisyyden, yksityisoikeuksia. Ja senaatissa joka vuosi äh, oli sellaisia äh, palkintoja yrityksille, jotka olivat puolustaneet näitä oikeuksia. Ja minä ja presidentti Obama, Obama olemme pitäneet näitä tärkeinä. Tässä ei ole kyse minusta tietenkään, vaan tässä on kyse siitä, mihin meidän hallintomme on sitoutunut, siis suojelemaan yksilön oikeuksia. Jos niitä muutettaisiin nyt, niin sitten olisin valehdellut kaikesta siitä, mitä olen joka maassani viimeisen 36 vuoden aikana tavoitellut. Ja itse asiassa, kun katsomme, mitä tuomarivalintoja presidentti on tehnyt, niin siellä on nimenomaan yksityisyyden, yksityisoikeuksien suojeluun keskittyviä tuomareita nostettu esille. Presidentti Obama ja minä olemme myös sitä mieltä, että meidän hallituksemme ja tärkein velvollisuus on suojella kansalaisia, koska kansalaiset ansaitsevat tämän heillähän on tietysti myös oikeutensa säilytettävänä. Presidentti Obama on sanonut, että maan suojelu on tärkeintä, mitä hän ajattelee aamulla herätessään, ja se on myös se asia, jota hän viimeiseksi ajattelee mennessään illalla nukkumaan. Minä uskon, että jokainen maailman tason johtaja katsoo omaa rooliaan tästä samasta näkökulmasta. Ja itse asiassa fyysinen turvallisuus yhtä lailla kuin yksityisyyden suoja on myös tällainen oikeus, jota ei voida, voida ottaa pois. Ja sellainen hallitus, joka haluaa varmistaa tämän kansalaisilleen, hil, hil, ja joka hiljentää toisinajattelijat, äh, toisinajattelijat ilman oikeudenkäyntiä ei ole oikealla paikallaan. Ja tänäkin päivänä itse asiassa vihollisemme keräävät sellaisia välineillä, joilla pystyisivät hyökkäämään samalla tavalla kuin New Yorkin, Lontooseen ja Madridiin on jo tehty ja muuallakin maailmassa. Heidän pysäyttämisekseen meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia sallittuja välineitä, lain täytäntöönpanoa, sotaväkeä, tiedustelua, teknologiaa, joka kuitenkin on periaatteiden mukaista. Ja meidän täytyy taistella monella rintamalla. Ja siellä on olemassa ansiokkaita miehiä ja naisia, jotka toimivat sota, sota, sotilaallisesti ja kärsivällisesti ja väsymättömästi puolustavat oikeuksiaan Just tällä viikolla tulli ja rata, rajavartiosto saivat kiinni sellaisen epäilyn, joka yritti saada New, York, Time, New Yorkin Times Squarelle asetettua pommin. Me uskomme, että tämä terrorismin rahoituksen etsintä on tärkeää. Se on tuonut meille kriittisiä johtolankoja erilaisten, erilaisten suunnitelmien paljastamisessa. Ja samalla ollaan myös saatu aikaan sellaista henkilötietoa, jota kuitenkin käytetään vain terrorismin vastaisessa äh, äh, torjunnassa. Minä ymmärrän, että täällä ollaan huolissaan henkilötietojen keräämisestä, mutta me teemme tällä alalla yhteistyötä ja pyrimme äh, saamaan aikaan yhteisiä saavutuksia. Olen ihan varma, että me onnistumme käyttämään näitä välineitä ja kuitenkin samalla takaamaan yksityisyyden suojan ja on hyvin tärkeää, että tähän päästään mahdollisimman nopeasti entisenä senaattorina tiedän myös, kuinka vaikeaa voi olla tehdä vaikeita valintoja, joilla vastataan maapallon haasteisiin ja samalla säilyttää kuitenkin maapallon arvot. Joka kertahan näin varmasti tapahtuu, kun te tulette täällä parlamentissa äänestämään. Mutta sen pidempi, jos meillä ei ole sopimusta terrorismin rahoituksen jäljittämisestä, niin silloin me emme pysty sitä torjumaan. Johtajina me olemme vastuussa siitä, mitä miten me voimme näitä 800 miljoonaa kansalaistamme suojella. Me olemme olleet eri mieltä ja varmasti tulemme jatkossakin olemaan eri mieltä asioista, mutta olen aivan varma siitä, että USA ja EU voivat vastata tämän vuosituhannen haasteisiin niin kuin edellisenkin vuosisadan haasteisiin me vastasimme, kun kuuntelemme, kuuntelemme ja keskustelemme yhdessä rehellisesti. Ladies and gentlemen, Hyvät naiset ja herrat, Winston Churchill kannusti meitä rohkeuteen. Meidän pitää olla rohkeita nousta seisomaan ja sanoa sanamme ja, ja joskus pitää olla rohkeutta myös istua ja kuunnella toisia. Tänä iltapäivänä minä olen nyt ollut täällä etusijassa äänessä, mutta voitte olla varmoja, että minä, minun presidenttini, minun hallitukseni olemme taas kuuntelulinjalla. Kuuntelemme liittolaisiamme Hyvät naiset ja herrat, ei ole mikään vahinko, että Eurooppa oli ensimmäinen kohteeni varapresidenttinä ja presidenttikin oli täällä ensimmäisenä ja olemme sitten olleet täällä sen koommin useamman kerran. Yhdysvallat tarvitsee Eurooppaa. Ja minä haluan todeta, e, että Eurooppakin tarvitsee yhdysvartoja. Me tarvitsemme toinen toisiamme itse asiassa enemmän kuin mitä koskaan olemme tarvinneet. So I view this week's... No niin tämän viikon juhlallisuudet ovat hyvä mahdollisuus vahvistaa se side, joka meidän kansalaistemme välillä on aikoja sitten jo luotu nyt niin kuin silloin aikaisemminkin ideaalien etsimisessä ja, ja, ja partnereiden etsimisessä USA ja, ja, ja EU ovat etsineet ensin toinen toistensa liittolaisuutta ennen kuin muita. Ja nyt olemme hyvin ylpeitä ja kiitollisia saadessamme olla teidän vieressämme näiden tulevienkin taisteluiden ajalla. Ja tässä haluan sanoa edelleenkin suoraan, että presidentti Obama ja Joe Biden hyvin vahvasti tukevat yhdistynyttä, vapaata avointa Eurooppaa. Me tuemme hyvinkin vahvasti sitä, mitä te täällä teette. Toivomme teille Jumalan suoja, suoja, suojelua ja toivon, että meidän kaikkien joukkojamme takana on myös Jumalan suojelus. Kiitos. Uh, Kiitoksia, hyvä varapresidentti. Tämä on todella hieno pohja tulevalle yhteistyölle, kuten totesitte. Kuunnelkaamme ja puhukaamme toistemme kanssa, se on erittäin tärkeää. Haluaisin kiittää teitä siitä, että toistitte sen kaikkein tärkeimmän viime viikolta. Eurooppa tarvitsee Yhdysvaltoja. Me muistamme 1900-luvun ensimmäisen maailmansodan, toisen maailmansodan, rautaesiripun. Me taistelimme rintarinnan, saavutimme voiton yhdessä, demokratian. Ja lisäsitte, kuten tänään, Yhdysvallat tarvitsee Eurooppaa. Me muistamme sen. Se on hyvä lähtökohta kumppanuudellemme ja yhteistyöllemme. Kiitoksia vielä kerran, hyvä varapresidentti.